jos ei sanota mitään tähän Unkarin tilanteeseen. Eli ensivaaleissa ei ole mitään mahdollisuutta enää muuttaa tätä lakia, joten rouva puhemies, tämä kyllä häiritsee minua, että me katsomme muualle emmekä tee mitään. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kue edustaja, edustaja Tavares, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies.